Ymen tuomioistuin käsittelyn aikana. Työjärjestyksen mukaan lähetämme tämän oikeusasian valiokuntaan tämän pyynnön. Nyt siirrymme äänestyksiin. Lunacekin äänestys, mietintö Euroopan unionin ja Kosovon väliseen valio, vakaus- ja assosiaatiosopimukseen liittyen. Tämä on yksinkertainen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvato. Hyväksytty. Nomina dei membri della commissione d'inchiesta. Valiokunnan nimitykset on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa. Emme ole saaneet yhtään tarkistusta koskien autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintovaliokunnan jäsenten nimittämistä, joten nämä ehdotukset on hyväksytty. Assosiaatiosopimus ja pitkälle menevä ja laaka-alainen vapaakauppasopimus Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa on seuraavana tarkistus. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Lätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää lätty Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Appello nominale, la votazione è aperta. Äänestys päättyy. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaapale 26. Meillä on oraalinen äh, suullinen tarkistus. Kiitos puhemies. Kun nyt äh, Moldovassa uusi hallitus äh, on äh, vihdoinkin astunut virkaansa. Meidän on päivitettävä tekstiä. Olen sopinut tästä sosialistiryhmän herra äh, edustaja Fleckensteinin kanssa. Teksti alkaa sanoilla "Welcome to creation, eli toivottaa tervetulleeksi uuden hallituksen virkaan astumisen pitkän tauon jälkeen. Ja tämä päättyy sanoen muistuttaa Moldovan osapuolia poliittisen vakauden merkityksestä, jotta uudistukset ovat pysyvällä pohjalla ja toivoo, että uusi hallitus saa aikaan tuloksia. Kiitos. Eh, kiitoksia. Vastustaako tätä ehdotusta? Ei. Eli vastustusta ole. Äänestämme vuodesta tarkistuksesta 26 näin suullisella tarkistuksella muutettuna puolesta vastaan ja hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty. Volete fare un check? Haluatteko tarkistaa tämän? No, check, check. Tarkistamme, jos haluatte tarkistaa. Votazione aperta, votazione chiusa. Äänestys alkaa.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 Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 17 puolesta. Vastaan Anteeksi, tämä piti olla nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Pahoittelen. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 44, tarkistus, suullinen tarkistus edustaja Fleckensteinilta. Olkaa hyvä, edustaja. Puhemies, me ehdotamme seuraavaa tarkistusta. Ähm, ottaa huomioon tulevan äh, Hollannin ja niin edelleen, eikä ää, äh, on huolissaan. Eli takes note of. Kiitoksia edustaja Fleckenstein. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ce ne sono 40. Onko teitä 40? Ei ole 40 vastustajaa, joten äänestämme tästä 44 näin suullisella tarkistuksella muutettuna. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavana tarkistus 1. hyvä. Edustajako kyseessä työjärjestyskysymys? Olkaa hyvä. 40. Kyllä, kyllä. Yli 40 ihmistä kyllä seisoi. Ja te ette laskenut oikein. Laskitte väärin, joten haluamme, että asia tarkistetaan. Miskuusi. Emendament. Pahoittelen tätä tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty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 Artiklan 42 mukaisesti äänestämme keskinäistä puolustusta koskevasta lausekkeesta. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Respinto. Paragrafo se. Hylätty kappale kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale kahdeksan. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kappale 11. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 12. Yhä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoosan kohta H kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Yhä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale I. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nimenhuutoäänestyksellä. Koko päätöslauselma näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Passiamo al... Siirrymme seuraavaksi Euroopan unionin painopisteisiin yhdistyneen YK ihmisoikeusneuvoston kokouksessa vuonna 2016. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Kyseessä tarkoittaa tarkoittaa. Tarkistamme siis Tarkistuksen kaksi kappale 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 307, 320, ellette nosta kaikki selkeästi kätten äänestäessänne, en voi tarkistaa. Kappale 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaappale 32 ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Anteeksi, puhemies korjaa. Kappale 31. Kappale 31 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Yhä nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaappale 32, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 34. Nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 38 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaappale 45 kahdeksassa, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Yhä nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 46. Nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 86. Yhä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Considerando H, emendamento 1. Johdanto-osaan kohta H, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Äänestämme tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme edustaja Geringer de Ödenbergin mietintöön koskien vetomusvaliokunnan toimintaa vuonna 2014. Tarkistus 11 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin tämän, sillä kaikki eivät nosta kättään selkeästi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Qui che succede? Si Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme kappaleeseen viisi kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää, hylätty toinen osa. Hyvät kollegat, on mahdotonta äänestää näin, eli että kaikki nosta selkeästi kättänne. Eli tarkistamme ensimmäisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi. Allora facciamo una verifica. Tarkistamme edellisen. Toinen osa. Äänestys alkaa. Elleivät kaikki nosta kättään äänestäessään, emme voi arvioida. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale kahdeksan puolesta. Anteeksi, kyseessä on kappale kahdeksan, tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 98 osassa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksellä kappale 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 21 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 23 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kappale 24 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kappale 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty kappale. Haluatteko, että tarkistamme tämän? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olin oikeassa, tämä oli hylätty. Kappale 34, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaappale 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1. Johdantosan kappaleesta E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty ette nostaneet jäsenet me selkeästi, niin tarkistamme tämän kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ka- tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Johdatonsan kappale kuun puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme edellisen. Johdatonsan kappale kuu. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoson kappale X, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. A, G, kahdessa osassa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Päätöslauselmat näin muutettuna. äänestyksellä äänestys alkaa. Ja on kysymys. Approvato. Hyväksytty. A casa. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Nyt eh, siirrymme eteenpäin äänestysselityksiin esityslistan mukaisesti. Aloitamme vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta Euroopan unionin ja Kosovon välillä. Edustaja Lunacek, hänen suosituksensa